dealing with the working machine from here this time because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan kokous. Ehdotan, että käynnistämme kokouksen koeäänestyksellä. Meillä on nyt aika monta ehdotusta, viisi ehdotusta käsiteltävänä. Olkaapa valmiina välittömästi. Uh, test voting. Koeäänestys.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 Everybody has voted. Ovatko kaikki nyt äänestäneet tässä koeäänestyksessä? No hyvänen aika. Everybody has voted. No. Still no. Vieläkään kaikki eivät ole äänestäneet. Nytkö ovat? Äänestys päättyy. Big majority. Uh, well, big majority. No niin, hieno enemmistö. Olette siis valmiina. Kiitos. Ryhdymme äänestämään. First, dear friends, please, please, please be quiet. Hyvät ystävät, rauhoittukaa. Tärkeä äänestys on ohjelmassa. Sofia Sakorafa on esittelijänä unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen Prima-ohjelmaan. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos, edustaja Sakorafa. Toinen äänestys. Aivan niin kuin juuri äsken. Tässäkin kyse on tilapäisestä sopimuksesta 69F-säännön mukaisesti, aivan niin kuin edellisessä äänestyksessä, aiheena toimet kaasunsaannin turvaamiseksi. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Kiitos kaikille varjoesittelijöille. Neuvottelut olivat tiukat, mutta saimme paljon aikaiseksi. Kiitos kollegoille. Ja nyt seuraava mietintö esittelijänä. Capison Ruiz. Aivan niin. Horisontti 2020 ohjelman täytäntöönpanon arviointi sen väliarvioinnin ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen perusteella. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Vielä kerran. Tarkistetaan tämä. Nostakaapa käsiä kunnolla. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. No niin, tarkistamme tämän 46. Tarkistus 46. I close the vote. Rejected. Compromise. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 75. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11, kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 92 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 281 puolesta, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistamme. Toinen osa 281. Toinen osa äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E, onko tämä tuplaäänestys teiltä vai vain yksinkertainen? No onnittelut. Käyttäydytte aivan erinomaisesti. Te molemmat. Kiitoksia tästä. Kompromissi 15 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme kompromissi 15. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15a puolesta vastaan. Tarkistamme, onko tässä sama enemmistö. Kompromissi 15a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 68. Tilanne ei ole selkeä, koska ette nosta käsiänne kunnolla. Äänestys päättyy. 68. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan Tarkistamme 183. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan Tarkistamme 258. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme toinen osa. Tarkistamme toinen osa. Tarkistus 274. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 291. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 292 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 293 puolesta vastaan. 293 on hylätty. 294 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistamme 295. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan. Tarkistamme 347. Tarkistamme. Tämän äänestys päättyy. Hylätty. 348 puolesta vastaan. Tarkistamme 348. Äänestys päättyy. Hylätty. 349 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 350 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Regi 8 puolesta hyväksytty, regi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 19 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta, vastaan tarkistamme tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hylätty yksi puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus yksi. Kädet eivät nousseet. Vaikea sanoa, mikä tulos oli. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys kokonaisuudesta. Työjärjestyspuheenvuoro. Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Yes, um, from the Greens. Vihreiden puolesta me olemme sitä mieltä, että tämä kokonaisuudessa on hyvä mietintö. Haluan kiittää esittelijää ja varjostelijoita hyvästä työstä. Valitettavasti me emme kuitenkaan voi tukea sitä. Siksi siinä on tämä onneton sanamuoto puolustuksesta koska olemme sitä vastaan, että julkisen varoja käyttää puolustustutkimukseen. Luulin, että tämä olisi ollut tekninen kommentti, mutta sehän ei sitä ollut. Eli tällaiset kommentit ovat sääntöjen vastaisia. Nimenhuuto äänestys koko päätöslauselmasta. Puolesta ei, vaan puheenjohtaja korjaa koneäänestys. I close the vote. Äänestys päättyy. Nyt valiokunta on siis sopinut tästä päätöslauselmasta. Onneksi olkoon kollega Kapeson Ruiz. Yeah. Now we go to the next. 52. Is 52. The, the result was 50, 50 was in favor. 50 ääntä siis annettiin puolesta, kaksi vastaan ja viisi tyhjää ääntä. Ole pahoillani, sanoo puheenjohtaja. Joka kertako pitäisi sitten tämä sanoa ääneen? No ei sentään. Eli tämä oli poikkeustapaus. Olen samaa mieltä. Edustaja Matias haluaisi nyt sanoa jotakin ilmeisesti. Olkaa hyvä. Chair, thank you. Kiitoksia The votes of uh, the opinion. Ennen kuin lähdemme äänestämään tästä Luluk-asiasta, haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Työ oli oikein tiivistä ja, ja neuvottelut, neuvottelut olivat vaikeita, mutta mielestäni pääsimme oikein hyvään kompromissiin. Pyydän puheenvuoroa nyt, koska Meillä on artikla täällä, joka kuuluu valtiokun- äh, valiokuntamme toimivaltuuksiin. Täällä meillä oli vaikeuksia, koska meillä oli täysin äh, ristiriitaiset kannat, GUE ja vihreät yhtäältä ja EPP ja konservatiivit EFDD toisaalta ja SND ja liberaalit myös Tulimme nyt äänestämään tänne kahdesta vaihtoehtoisesta kompromissista. Mikä siinä tästä on kyse demokratiasta, mutta ongelma on se, että varjostettelun kokouksessa päätimme, että emme ottaisi liitteitä mukaan keskustelun esiksi, etten haluaisi, vaan siksi, että sitä yhdessä sovittiin. Vaihtoehto, kompromissi, kuusi SND-kollegoilta ja liberaalikollegoilta sisällyttävät myös liitteet. Halusin vain siis sanoa, että kun jo muille sanoin, minulla ei ole mitään ongelmaa tässä äänestyksessä, mutta halusin muistuttaa teitä siitä, että emme itse asiassa äänestä todellista vaihtoehtoa kompromisseista, vaan EPPn, ECR, GUEN, EFDD e ja vihreiden kompromissista, jossa katsotaan se, mitä on keskusteltu kokouksissa ja sitten tämä kompromissi 6, jossa oli lisäksi keskustelujen jälkeen. Olisi sitä nyt selvästi sanoa, että, että jos 6b-kompromista äänestetään, siinä on myös liitteet. No, äänestys on varmaan jakautunut. No, minä en vastata, vastusta demokratiaa, mutta on, on syytä, että ihmiset tietävät, että nämä eivät ole mitään todellisia vaihtoehtoisia kompromisseja. Um, first of all. Kiitos. Kiitos ensinnäkin tästä maltillisesta viestistä. Ymmärsin, että te ette ollut esittelinä kovinkaan tyytyväinen tähän tapahtumaan, mutta tämä oli kuitenkin varjo esittelijöiden päätös ja yleisesti ottaen te olette oikeassa. Toinen kompromissi kattaa laajemman alan kuin ensimmäinen kompromissi. Meillähän on myös muita sääntöjä. Me emme siis toimi sääntöjen vastaisesti, mutta ymmärrän, että te esittelijänä olette varsin tyytymätön tällaiseen ratkaisuun. Tämä päätös kuitenkin tehtiin oikea-aikaisesti ennen määräaikaa varjoesittelijöiden avulla. Kiitos siis tästä maltillisesta kannastanne. Voimme edetä tästä äänestämään askel askeleita. Kiitos esittelijälle. No niin, ryhdymme äänestämään. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. yksi seitsemän, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistus 98. Äänestys päättyy. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvät kollegat, siinä tapauksessa, että on kaksi tarkistusta samasta aiheesta, niin äänestämme niistä perättäin. Jollei molempia sitten hyväksytä, niin pitäisi äänestää näistä perätysten, eli kaikista yksittäisistä tarkistuksista sitten peräkkäin. Tämä ei ole mikään helppo äänestys. Kyse on koko paketista. Kompromissi 6a puolesta vastaan tyhjää. Nimenhuutoäänestys täytyy nyt ottaa, koska e- ei vaan puheenjohtaja korjaa, eli tarkistamme tämän koneella. 6a. Äänestys päättyy. Hylätty. Koneäänestys. Kompromissi 6b. 6b. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 yhdessä 152 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 49. Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 52 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 55. Tarkistus 55. Äänestys päättyy. hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 57. Äänestys päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistus 60. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. No tarkistamme. 64. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 66 puolesta, vastaan, tarkistamme, tarkistus 66. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Kädet nyt eivät nouse. Neljä. Tarkistamme sen. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Nostakaapa käsiä reippaasti. 67 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tarkistamme 68. Äänestys päättyy. Hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme senkin vielä. 68 sanoo puheenjohtaja, ei vaan 69 hän korjaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Uh, uh, maybe we should Kenties ensin pitäisi äänestää ja sen jälkeen annan teille mahdollisuuden sanoa sanasen. Uh, is, is point of order. Työjärjestyspuheenvuoroko on kyseessä? Yeah. yeah. Uh, I would just to say that Haluaisin vain sanoa, että tietenkin äänestän lausuntoa vastaan. Kun kompromissi 6 meni läpi, ja näin tässä todetaan, että Pariisin ilmastosopimusta ei kunnioiteta. Nyt aloitamme aivan alusta. Näin kaikki maat eivät ole samalla viivalla niin kuin Pariisin mukaan oletetaan. Me tietenkin mieluummin pitäisimme kiinni komission ehdotuksesta ja Pariisin ehdotuksesta. Käsittääkseni tässä, tällä talolla on kuitenkin oikeus äänestää toisella tavalla, mutta minun on äänestettävä oman vakaumukseni mukaisesti. Um, uh, I close the vote, colleagues. Kollegat, äänestys päättyy. 44 siis puolesta, 13 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille ja kiitos myös koko valiokunnalle keskustelusta, aiheen käsittelystä. Keskusteluhan oli hyvinkin kiivasta. Sitten siirrymme Lopez Bermejon lausuntoluonnokseen. luonnokseen jonka aiheena on polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltiosta tapahtuvalta tuonnilta ja tuetulta tuonnilta suojautuminen. Hyvät kollegat, meillä on vastaavanlaisia tilanteita tulossa. Eli täällä on kaksi kompromissitarkistusta, jotka koskevat samaa aihetta ja toinen toisensa perään. Niin tarkistamme tuloksen koneellisesti molemmilla kerralla, koska voi olla, että tulokset ovat hyvin tiukat, joten meidän on varmistettava tulos kohta kohdalta. Eli nyt aloitamme tämän seuraavan asian 14, kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tarkistetaanpa koneellisesti aivan alusta asti. Kompromissi kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yhdeksän. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58-59 identtiset otetaan ne yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tuo 60 vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12. 12. Hetkinen. Kompromissi 10 ei hyväksytty, joten kompromissi 12 raukeaa. Kompromissi 13. Tarkistamme sen koneellisesti. Kompromissi 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Koneellinen äänestys kompromissi 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 ilmeisesti raukeaa. Sitten tarkistus 75 osa 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty hylätty. Kompromissi 16 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 6 puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti kompromissi 18. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta. Puolesta 84 vastaan. Ty ja hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta 86. Tarkistamme sen koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 87 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 87. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Tarkistus 8. Äänestys päättyy hylätty 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 9 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 10 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 11 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 12 puolesta vastaan vastaan. Tällä kertaa tarkistamme 12 siis. Äänestys päättyy. Hylätty tiukasti 93 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 19 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä 19. Äänestys päättyy. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty käsittääkseni. SND, SND ei äänestänyt ollenkaan. Tarkistetaanpa vielä koneellisesti. 94 ja 95. Nämä ovat identtiset. Koneäänestys. Eli otetaan pausiksi tämä 95. Äänestys päättyy. Hylätty. Pyydän teitä nostamaan kätenne selvemmin, en muuten erota. 96 puolesta. 96 puolesta. Voisitteko ehkä muuttaa vaihtaa paikkaa? Pahoittelen tätä. Voisinko pyytää teitä menemään jonkun pykälän oikealle tai vasemmalle. Sitten 96 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä, Tarkistetaanpa. 99. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kuusitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan Kompromissi yksi tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin, kun oli vähän epäselvä. Tarkistus 18, äänestys päättyy. Hylätty. 17 on vedetty pois. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava. Koneellinen äänestystarkistus, kompromissitarkistus 2 äänestys päättyy. Oho, se olikin reippaasti läpi hyväksytty. Kompromissi kolme vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tarkistetaan pakoneellisesti. Kompromissi viisi. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan Tarkistetaanpa. 39. Äänestys päättyy. Kompromissi seitsemännen puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 13.14 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 15, 15 Jaha, raukeaa. 13.14 hyväksyttiin. Ja näin en, olen etenemme loppuäänestykseen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34.22 vastaan, 5 tyhjää. Suuret kiitokset, hyvät kollegat. Tämä oli erittäin vaikea äänestys, kuten huomasitte. Työjärjestyspuheenvuoro esittelijälle. Hyvät ystävät, hetkinen, hetkinen. Esittelijä saa nyt puheenvuoron. Tämä on tärkeää meille. Olkaa, voisitteko istutua alas? Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan pieni hetki vain. Todella pyrimme kehittämään vaihtoehtoja, jolla suojeltaisiin Euroopan teollisuutta. Valitettavasti tämä lausunto ei sinne tule toimimaan, joten tuhannet työpaikat Euroopan teollisuudessa vaarantuvat. Niin kuin aikaisemminkin, minä joudun äänestämään omaa lausuntoani vastaan, koska, koska tässä emme työllisyyttä kyllä puolustaneet. Kiitoksia. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let me welcome. No niin, hyvät ystävät, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme, joka käy täällä useinkin onneksemme vierailemassa. President uh, of the European Commission, Andrew. Euroopan komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip hän vastaa digitaalista sisämarkkinoista. Meillä on nyt edessä jäsennelty vuoropuhelu. jota olemme jo käyneet Euroopan parlamentin ja komission välillä ja jatkamme sitä nyt. Varapuheenjohtaja Ansip on kutsuttu paikalle kertomaan komission työohjelman 2017 täytäntöönpanosta oman vastuualansa osalta ja hän luo katsauksen myös ensi vuoteen. Eli komission työohjelma on aiheena ja siitä varapuheenjohtajan oma osuus. Meillä on seitsemän varapuheenjohtajaa, joten nyt on käsittelyn alla seitsemäs osa komission työohjelmasta, mutta tämä on kyllä todella on todella merkittävä osa reaalitaloutta. Ehkä internet ei sinänsä ole reaalitaloutta, mutta se vaikuttaa siihen vahvasti. Olemme hyvin kiinnostuneita nyt näkemään, kuinka digitaaliset sisämarkkinat etenevät. Ja hyvä varapuheenjohtaja, ITRE-valiokunnan näkökulmasta digitaaliunioni on asia, joka tulee olemaan vielä laajempi ja syvälle menevämpi hanke meille kaikille. Tänään kuitenkin teemme työtä digitaalisten sisämarkkinoiden kanssa ja katsomme tulevaisuuteen. Hyvä varapuheenjohtaja, jos sopii, niin pyytäisin teitä aloittamaan keskustelun omalla alustuksellanne. Olkaa hyvä. My first question is, uh... Aluksi haluaisin kysyä, kuinka monta minuuttia meillä on puheaikaa? As usual, No, tavanomaisesti 10 minuuttia alkuun ja lopussa teillä on rajattomasti aikaa. Be here, yeah. Silloin täällä ei enää ole ketään, mm, tietenkään. Until the very, very... No minä ainakin olen täällä loppuun asti. Well, uh, okay, thank you okay. very much, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat teollisuus- ja tutkimusvaliokunnan jäsenet. Kuten muistatte, kaksi vuotta sitten käynnistimme digitaalisen sisämarkkinoiden strategian ja nyt toukokuussa meillä oli tämä välitarkastelu tämän strategian osalta. Kaiken kaikkiaan teimme 35 että äh, käynnistimme 35 asetusta, jossa oli 25 lainsäädäntöehdotusta ja haluaisin todeta, että kiitos tämän valiokunnan Prosessi on käynnissä. Me olemme päässeet yksimielisyyteen joistakin asioista. Olemme puhuneet esimerkiksi 700 megahertsistä, mikä on erittäin tärkeä asiakokonaisuus. Ajattelemme 5Gtä, 5Gtä Euroopan unionissa. Siitä ei tule koskaan todellisuutta jollei saada selkeyttä tähän 700 megahertsiin, mutta minä sanoisin, että tämä on hyvin tärkeä asia ja olemme pystyneet pääsemään yksimielisyyteen. Sitten digitaalisen sisällön siirrettävyys. Sekin on hyvin tärkeä kysymys ihmisille. Se, että he saavat luvan päästä digitaalisten sisältöjen sisältöjä käyttämään myös silloin, kun he matkustavat muihin EUn jäsenvaltioihin. Me tiedämme, että 20 prosenttia eurooppalaisista on 10 päivää vuodessa jossakin toisessa EU-jäsenvaltiossa, ja monet heistä haluaisivat käyttää laillisesti ostettuja digitaalisia sisältöjä silloin, kun ne matkustavat muualla, mutta tekijänoikeusrajoitusten vuoksi tämä ei ole mahdollista. Nyt parlamentti on äänestänyt asiasta ja saimme voimakasta tukea tässä asiassa yhdeksän kuukautta. Siis ja ihmiset voivat käyttää tätä mahdollisuutta. Mitä sitten tulee Perkko Verhausin Mia Petra Kumpula Matria kiittää tästä, tämän hyvin tärkeänä sen käsittelystä, koska ihmiset halusivat, että että nämä maksut poistettaisiin Euroopan unionissa. Viimeisten 20 vuoden ajan näistä on puhuttu, mutta nyt useimmissa tapauksissa näin on jo tapahtunut, mutta virallisesti 15. kesäkuuta on lopullinen määräaika verkkoviralumaksuille. Ja niin kuin tiedätte, useimmat televisintäpalvelujen tarjoajat, jotka tarjoavat sellaisia palveluita, joissa tätä ei enää ole, mutta tämä ei ole kaikkien ihmisten osalta kaikissa maissa tämä tilanne. Meidän täytyy seurata kehitystä niissä maissa, joissa operaattorit edelleenkin haluaisivat nostaa hintoja ja perustelevat sitä tällä päätöksellä poistaa eh, verkkovierailumaksut. Ei ole mitään perustaa nostaa hintoja siksi, että verkkovierailumaksut on poistettu, sillä niin kuin muistatte, mehän sovimme myöskin siitä, että käytetään reilulla tavalla poliittisia periaatteita ja sääntelyviranomaiset ovat hyvin tarkkoja tällaisissa tapauksissa, jolloin operaattorit haluaisivat nostaa hintoja. Eilen sovimme. Um, mm, blind people. It's a shame that in the... Tällaisesta äh, markkinasopimuksesta me emme ole pystyneet viimeisen kolmen vuoteen ratifioimaan tätä sopimusta. Meillä on ollut toimintojen välisiä keskusteluja siitä, kuka on vastuus, kenellä on oikeus allekirjoittaa tämä nyt viimeinkin saimme aikaan tästä yksimielisyyden. Tämä on henkilö, asia, joka tuostaan apua näkövammaisille. Sitten vielä yksi hyvä uutinen. On joitakin asiakokonaisuuksia, joissa on tehtävä edelleenkin kovasti työtä. Puhun esimerkiksi kaistoista ja 5Gstä ja esineiden internetistä, mutta tämä taajuudet ovat olennainen kysymys, sillä kun ajatellaan sitä, että yleisesti voidaan ymmärtää, että läheinen yhteistyö taajuuksien alueella on tarpeen, mutta monissa tapauksissa me tiedämme, että jäsenvaltiot katsovat, että näihin kysymyksiin ei pitäisi puuttua. Että kysymys on asioista, joista valitsee kansallinen vastuu, josta EU ei ole vastuussa. Pääministerit, presidentit tukevat ehdotuksiamme, mutta ministerien tasolla näkemykset ovat toisenlaisia. Minä sain muutaman minuutin lisäaikaa, viisi minuuttia niin kuin huomaatte. Kun nyt siis puhumme näistä taajuuksista ja syvimmästä yhteistyöstä tällä alueella, puhumme ajoituksesta lopullisista loppupäivän määrissä, jotka liittyvät näiden taajuuksien käyttöoikeuksiin ja sitten puhumme sekä luvista ja siitä, miten katetaan maaseutu esimerkiksi 5G-verkostolla tai nopeilla verkoilla. Silloin 25 vuotta ei riitä, mutta me olemme puhuneet taas siitä, että 25 vuotta olisi vähimmäisaika. Sitten kattavuuskysymykset. Jos ajattelemme autoja, jotka ovat roads will be not covered with 5G, for example, then what will happen? Autoja, jotka ovat jossa verkkoyhteys, niin tämä on hyvin tärkeää. Ajatellen sitä, olemme myöskin ottaneet esille uusia eh, painopistealueita. Yksi datavetoinen talous. Nämä on asia, jonka te, te haluaisimme edistää tiedon kulkua kautta Euroopan unionin, mutta haluaisimme samaan aikaan eh, takuita antaa esimerkiksi nimenomaan vero virastoilta haluaisivat saada verotiedot silloin, kun nämä tiedot on tallennettu toiseen EU-jäsenvaltioon. niin sitten meidän pitää myöskin käsitellä eh, verkkoalustoja, mikä on hyvin tärkeä asia. Ajattelen nimenomaan yritysten välisiä suhteita, koska aivan liian usein pienet yritykset ovat tyytymättömiä siksi, että he toteavat, että eivät pysty neuvottelemaan suurten eh, verkkoalustapalvelujen tarjoajien kanssa He eivät pysty siis suojelemaan asemiaan, vaikka he, tilanteensa muuttuisi. Me haluamme torjua tästä laista epäreilua, epäreiluja liiketoimintatapoja vastaan. Tämä on meidän ajatuksemme, kun me käsittelemme näitä verkkoalustakysymyksiä. Sitten pitää saada lisää myös myöskin ilmoittamisperiaatteissa, koska kaikki ovat huolissaan esimerkiksi vihapuheesta, vääristä uutisista. Voimme nähdä, miten jäsenvaltio valtiot haluaisivat käynnistää omaa, omia säädöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi vihapuheeseen. Mutta minusta tällainen harmonisoitu lähestymistapa Euroopan unionissa on tarpeen. Me haluaisimme suojella ilmaisuvapautta, puheen, sananvapautta. Samana aikaan kuitenkin on tarvetta saada aikaan lisää selkeyttä siihen, mitä tällainen ilmoittaminen oikein merkitsee – onko on vain laittava ää, jonkinlainen rasti ruutuun, jossa sitten käy ilmeisesti sukunimi ja jotakin muuta. Eli siellä on jotakin tietoja, jotka on ladattu jollekin verkosta, joku muu on käyttänyt tätä. Mitä mahdollisuuksia minulla on sitten suojella minun laillisia edustajani tämän ää, osalta. Ja sitten kyberturvallisuuden kysymykset. Me joudumme käyttämään varmastikin kuukausia keskustelemaan tästä asiasta. Euroopan unionissa meillä on tämä puolivälin tarkastelu ja olemme päättäneet käynnistää uuden kyberturvallisuusstrategian – Tämä käynnistettiin vuonna 2013, mutta silloin esimerkiksi se, että oli tällaista bot-verkkojärjestelmää, joka liittyy laitteisiin, jotka ovat yhdessä toisiinsa, sitä ei ole vielä olemassakaan, mutta nyt me tiedämme, että kyberrikolliset toimivat kuin teollisuus. Ja Yhdysvalloissa on tällaisia bot-verkkoja, jotka liittyvät näiden, näihin keskenään yhteydessä oleviin laitteisiin ja esineiden internettiin. Ja on, tämä liittyy myös maailmanlaajuisiin palvelujen tarjoajiin ja me joudumme Euroopan unionissakin käsittelemään näitä kyberturvallisuuskysymyksiä hyvin vakavasti. Minusta on tarvetta myös omille operatiivisille toimintakyvyillemme Euroopan unionin tasolla, koska viimeisimpien hyökkäyksien vuoksi tiedämme, että on olemassa massiivisia hyökkäyksiä. Ja kun sellaista tapahtuu, silloin kaikki tulevat katsomaan, mitä EU:ssa tapahtuu. Mutta tällä hetkellä meillä on vain 30 työntekijää EUn e tasolla ja minkälaisia, minkälaisia ratkaisuja saamme 27 erilaisilla, on kun vain on 30 työntekijää. Monivuotinen rahoituskehitys, siinä digitaalisen kehityksen täytyy olla hyvin keskeisenä. Siis kun me puhumme seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, sen täytyy sisällyttää myöskin kyberturvallisuuskysymykset Yhdysvalloissa pelkästään tänä vuonna käytetään veromakseen varoja sekä valtion että osavaltion että liittovaltion talolla 19 miljardia Yhdysvaltain dollaria kyberturvallisuuteen. Me olemme käynnistäneet tämän kyberturvallisuuden yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuden ja haluaisimme laittaa 450 miljoonaa euroa EUn kansalaisten varoja tähän yksityisen ja julkisen tahon kumppanuushankkeeseen ja toivomme, että saamme tätä kautta 1,8 miljardia monina vuotena, toisella puolella siis 19 miljardia yhdessä vuodessa, joten meidän täytyy kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota kyberturvallisuuden kysymyksiin. Kiitoksia. Minun aikani on jo päättynyt ja olenkin nyt valmis vastaamaan kysymyksiin. Tämä oli aivan liian lyhyt. 13 minutes. No, 13 minuuttia melkein. Ihan ok näin alkaisiksi. Haluaisin vielä lisätä tähän, että eidisiltana kello kymmeneltä päätimme kolmikantaneuvottelut Wi-Fi for EU-asiasta. Täällä on siis teillekin, oli täälläkin tärkeitä henkilöitä läsnä. Tämä on erittäin tärkeä asia kansalaisille ja tärkeä merkki samoin kuin tämä Roam Like at Home, tämä verkkovierailumaksujen poistuminen on erittäin tärkeää, että internet ja no, nopea laadukas internet saadaan kaikkialle Euroopan unioniin ilmaiseksi. Ilmainen pääsy on myös hyvin tärkeää meidän mielestämme. Joten suuret kiitokset Euroopan komissiolle tästä ehdotuksesta. Teemme lujasti työtä ja lopulta neuvostokin tähän tuli mukaan, joten tulokset ovat hienoja. Aloitetaanpa keskustelun Nyt haluaisin pyytää edustaja Castilla de Veraan käyttämään puheenvuoroa EPPn puolesta. Eh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia varapuheenjohtajalle läsnäolosta. Olemme nyt aivan loppusuoralla ennen kauden loppua ja näyttää siltä, että tämä tulee liiankin aikaisin, mutta on totta, että täällä on paljon asioita jo saatu aikaan tällä alalla. Vaikuttaa siltä, että ne neljä vuotta sitten aloitimme, mutta itse asiassa, kuten sanoitte, meillä oli 21 osiota ja 30 muuta aloitetta. Tämä on todella hienoa. Tavoitteena käsittääkseni oli antaa puhtia digitaalisille sisämarkkinoille, koska se on tärkein mahdollistaja digitaalisen murroksen aikaansaamiseksi. Euroopan unionin yhteiskunta ja talous tarvitsee sitä, jotta voidaan hyödyntää digitaalisen vallankumouksen mahdollisuudet. Tämä on todella mahtava edistystä. Monet asiat on saatu jo valmiiksi. Jotkut ovat nyt käsittelyssä vielä antikianoikeudet, AV-direktiivien muut että sähköisen viestinnän koodi, liitettävyys ja muut tärkeät asiat. Nyt tähän tämän viimeistä asiaa varten tarvitsemme vielä pari tärkeää näkökohtaa valmiiksi niin, että saamme suljettua ympyrän. Tällä kaudella tarvitaan siis yksi, uusi verkko turvallisuusstrategia viimeisenä oli vuodelta 2013, jos on oikeassa. Mm, neljässä vuodessa maailma on muuttunut dramaattisesti, joten tämä on hyvin tärkeä. Sitten vapaa datavirtaus Euroopan unionissa on aivan välttämätöntä, jotta Euroopan teollisuus voi hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Tähän kuuluu monia asioita. Monet asiat osoittavat, että Entä liitettävyys ja vapaa datan virtaus ovat asioita, jotka ovat tärkeitä teollisuudelle. Teollisuus on huomioitava Euroopan ohjelmointiteollisuuden tilanne maailmassa. Sillä on vielä mahdollisuus toimia johtajana globaalisten datataloudessa. Otan huomioon, että esineiden internetin ja koneiden välinen viestintä muuttaa täysin sitä mallia, mistä, mistä data tulee tulee, tulee on, on, on kyse edelleenkin myös henkilötiedosta ja sähkökauppa alustalta, mutta myös koneiden välinen data tulee luomaan vallankumouksen. Tässä myös Euroopan teollisuudella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus toimia globaalin datatalouden johtajana. Haluaisinkin nyt kysyä teiltä, lainsäädäntöehdotuksista koskien tätä vapaasti virtaavaa dataa. Tätä kovasti odotamme. Uh, thank you very much, madam. You mentioned... Kiitoksia, hyvä edustaja. Pilar mainitsi yhden hirvittävän asian, nimittäin, että, että kausi on aivan lopussa. Tämähän on aivan uskomatonta, olet aivan oikeassa. Sen pitäisi muistaa, että kahden, viikon, kahden vuoden päästä meillä on uudet vaalit, joten meidän pitäisi siihen mennessä saada kaikki toimet valmiiksi jotka liittyvät digitaalisiin sisämarkkinoihin. Kaksi vuotta vain on aikaa, sen enempää. Sitten edustaja Kumpula Natri, SND. Thank you, thank you so much, uh... Kiitos. Arvostan sitä, että komission jäsen todella on sydämellään mukana tässä hankkeessa. Eli onnittelut myös uudelle kollegalle Euroopan parlamentista. Toivottavasti yhteistyö soimii hyvin Uskoisin, että tässä kokonaiskuvassa fokus täytyy löytyä otsikon digitaalinen, digitaaliset sitä, sisämarkkinat. Kenties komissio voisi lähteä uudelleen liikkeelle uudella nimellä. Kyse ei ole pelkästään sisämarkkinoista, vaan tässä on kyse paljon enemmästäkin. Me emme ole oikein onnistuneet tässä siirtymäkaudessa, kun siirrytään kohti jotakin uutta, eli koko talous jää tässä digitalisaatiossa jälkeen, ja vaarana on se, että innovaatiot toteutetaan Yhdysvalloissa, Aasiassa, jonakin päivänä kenties myös Afrikassa emmekä me pysty omaa talouttamme hoitamaan kuntoon sitten kun olemme modernisoineet infrastruktuuria ja päivittäneet osaamistamme, niin tarvitsemme innovointia, jonka on ulotuttava markkinoille saakka. Ja sitten ryhdytään puhumaan digitaalisista sisämarkkinoista. Tarvittaisiin siis painotusta innovoinnin ja luovan työn suuntaan. On myös valiokuntamme velvollisuus toimia tähän suuntaan. Kyse ei ole pelkästään varapuheenjohtaja Ansipin työsarasta. Tiedän, että te painotatte kyllä innovointia ja sitä, että tarvitsemme uuden luomista taloudessa. Me emme voi hyväksyä sitä, että digitaalisesti eh, ihmiset jakautuvat eri kasteihin. Meidän on varmistettava se, että jotkut maat eivät jää liiaksi jälkeen kehityksestä ja toisaalta taas ei pidä liikaa painettakaan aiheuttaa. Jonkin verran painetta tarvitaan, jotta modernisointi etenee infrastruktuurissa, eikä vain tyydytä vanhanaikaisiin ratkaisuihin. Kymmeniä vuosia sitten rakenteet ovat toimineet, mutta aina kun yritetään sitten saada esimerkiksi säätelystä hieman helpotusta tai rahoitusapua, niin täytyisi ajatella, mikä on paras käytettävissä oleva teknologia. Näin minä näkisin teknologian tulevaisuuden. Komission jäsen ja edustaja Pilar de Castillokin mainitsivat jo turvallisuuden ja siihen liittyvät kysymykset, joita ei tule unohtaa. Kuinka paljon rahaa sitten tähän voimme yhdessä investoida. Tietysti jäsenvaltiot toimivat eri tavoin, mutta on hyvä alku, että vaikkakaan kaikki ei tapahdu EU-alaisuudessa. Meillähän on myös kyberrikollisuuskeskus omassa Niin Monet jäsenvaltiot rakentavat yhteistyötä, vaikkakaan se ei tapahdu EUn katon alla sinällään. Monet jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään jotakin silloin, kun kyse ei ole pakosta. Toki EUn täytyy myös kannustaa toimimaan, mutta pitäisi olla rohkea, jotta pääsisimme parempiin tuloksiin. Minulla olisi vielä yksi konkreettinen kysymys. Datan omistajuus on kysymys, jota olitte valmiita analysoimaan. Ei tämä ole helppo kysymys, ei minulla ole valmiiksi mietittyä näkemystä, mutta kun luodaan datapohjaista talousta, niin miten sitten omistajuus määritellään? Miten tämä asia teille näyttäytyy? Ja sitten minulle tärkeä aihe, verkkovierailut. Kollegat ovat kuulleet terveisiä monista maista ja siitä, että poikkeuspyyntöjä on lähetetty jo kansallisille valvontaviranomaisille. Kenties kaikki operaattorit eivät voikaan tarjota ilmaista verkkovierailua. Haluaisin muistuttaa kuitenkin, että vaikkakin nämä hakemukset sitten käsitellään kansallisessa äh, viranomaisvalvojassa ja sitten ei saadakaan ilmaista verkkovierailua hintojen takia, niin joka tapauksessa ihmiset voivat nauttia miinus 85 prosentin hinnanalennuksesta verrattuna nykyhintaan. Tällä hetkellä tukkuhintakatto on 50 ja tämä laskee 7,7 ja niin ensi vuonna sitten kuuteen ja hinta vain laskee tästä. Eli hinta on laskettu, siis gigabittihintaa, tukkuhintaa 7,7 on o, taso ja alennusta on 85 prosenttia, vaikkakaan ei täyttä alennusta saisi hyödykseen. You, you, you mentioned... Kiitoksia. Mievetra mainitsi oikein tärkeän asian. Mehän vastaamme kuulemistilaisuudesta Euroopan parlamentissa yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa koskien uutta nimitettyä komission jäsentä, jonka vastuulla olisi digitaalimarkkinat ja yhteiskunta luultavastikin 20. kesäkuuta järjestetään tämä tilaisuus. Se ei ole vielä vahvistettu, mutta pankaapa jo kalenterin illalla 20. kesäkuuta. On hyvin tärkeää, että olemme läsnä yhdessä kulttuurivaliokunnan jäsenten kanssa. Meidän olisi valmisteltava poliittisissa ryhmissä tiettyjä kysymyksiä koordinaattoreiden puolelta. Jo kysymyksiä on valmisteltu kolme Itreiltä ja kolme kulttuurivaliokunnalta ja muut sitten 25 kysymystä korkeintaan tälle uudelle komissariehdokkaalle. Seuraava puhuja Paul Skrabskonevski. Um, thank you very um, much, Mr. Chairman. I Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kysyä hyvin konkreettista asiaa komission jäseneltä. Minä teen työtä digitaalisten sisimarkkinoiden tekijänoikeuskysymysten parissa. Ja olemme kaikki yhtä mieltä yleisistä kategorioista, yleisistä asioista, mutta olin hyvin hämmästynyt siitä, kuinka vaikea oli päästä tasapainoon eri etujen ja pyrkimysten välillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – Kaikkihan tiedämme, miltä nämä vaikeat asiat ovat. Nämä äh, lähi, lähi, lähioikeudet, äh, tekstin lo ja datan louhinta ja niin edelleen. Ehkä olen väärässä, mutta joskus minulla on se vaikutelma, että kaikki termit ja käsitteet eivät tähän mennessä ole olleet oikein kunnolla määriteltyjä. Yksi hyvin vakava ongelma koskee alustoja, passiivisia ja aktiivisia alustoja. Pohtiko komissio sitä, mikä mahdollista aktiivisille alustoille? Erillisiä määritelmiä meillä on tälle eri maissa – mikä tilanne mahtaa olla? Oletteko te tekemässä työtä henkilökohtaisesti komissiossa niin, että saataisiin täsmällisemmät määritelmät näille tapauksille? Olisi, siitä olisi paljon hyötyä meille. tässä asiassa. Tämä on vain yksi esimerkki. Sitten tähän liittyvät nämä lähioikeudet ja muut asiat. Asian ajajamme ja lakiasiantuntijamme oikeuden yksikkö ei aina voi meitä auttaa, koska he eivät löydä ratkaisuja, mikäli meillä olisi selkeitä määritelmiä. Passiiviset ja aktiiviset alustat siis. Mitä ajattelette näistä? Mitä voisimme odottaa komissiolta? Voisimmeko saada täsmällisempiä määritelmiä näille käsitteille? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Sitten Kohlitset seuraavana Guen puolesta. Thank you very much, Chairman. Uh, I would... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin data ja ohjelmat miten voimme suojata tällaisia järjestelmiä matematiikassa. Tiettyjä asioita voi ohjelmoida ja valmistella. Joskus on Excel-lautaulukoitakin, joilla valmistaudutaan, mutta valmistautuminen tapahtuu mm, yksilötasolla. Tässä arvostettu kollega esitti jo samansuuntaisen kysymyksen. Missä on raja toisaalta yksinkertaisen ohjelmoinnin välillä, jota ei tarvitse minkälaisella suojajärjestelyllä kattaa, ja toisaalta sitten hyvin sofistikoitu evästejärjestely tai joku muu. Tässä ensimmäinen kysymys. Ja sitten toiseksi kattavuus, coverage. Jos käy eri maissa, onpa sitten kyse Saksasta, Tsekin tasavallasta, Itävallasta, jopa valtateillä, taikka junassa ei välttämättä ole signaalia mobiiliverkossa. Olipa sitten kyse mistä tahansa jäsenvaltiosta. Eli me keskustelemme nyt jäsenvaltioiden, jokaisen jäsenvaltion tarpeesta varmistaa, että data liikkuu nopeasti verkossa sekä maassa olevassa verkossa, sellaisillakin alueilla, jotka eivät ole tiiviisti asutettuja, ja myös liikennevälineissä, pääkaupunkialueilla, kaupunkien keskustoissa. Joskus signaalia ei ole, kattavuutta, kenttää ei ole käytännössä lainkaan. Miten voimme varmistaa, että tämä asia hoidetaan kuntoon? Tässä nämä kaksi kysymystäni teille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavana Blanco López. Muchas gracias. Kiitoksia. Hyvä varapuheenjohtaja. Paljon on puhuttu digitaalista, digitaalisessa sisämarkkinoiden strategiassa näistä tekijänoikeuksista. Haluaisin tietää, että ehdottaa muutoksia laillisiin kehyksiin koskien tekijänoikeuksien noudattamista vai oletteko luopumassa tästä pyrkimyksestä? Edelleen olemme juuri äänestäneet mietinnöstä, joka koskee verkkoalustoista. Samalla linjalla olemme Inkon kanssa väliarvion tiedonannossa toteatte, että ryhdytte toimiin, jotka liittyvät alustojen ja yritysten väliseen äh, vuorovaikutukseen tästä saatettaisiin antaa lainsäädäntöehdotus. Voitteko jo sanoa, aiotteko ehdottaa lainsäädäntöä? Ja mitä tulee näihin välittäjien, äh, välittäjiltä välittäjiltä koskevaan äh, strategiaan, koska aiotte tästä tehdä ehdotuksia. Sitten laajakaistasta ja sen täytäntöönpanosta. Tavoitteena oli 7-12 hanketta vuosittain 2017-2021 välillä. Kyseessä on merkittävä rahasto äh, Galician tapaisilla alueilla, joissa on paljon maaseutualueita ja joihin on vaikuttanut äh, väestön muualle muuttaminen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Virkku. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsen Ansipia Komissio on minusta ollut hyvin aktiivinen viime vuosien aikana digitaalisen agendan parissa. Olette sanoneet useaan otteeseen, että olette tehneet monia ehdotuksia viime vuosien ja kuukausien aikana, ja nyt on parlamentin ja neuvoston vuoro tehdä päätöksiä. Ja jäsenvaltioiden täytyy sitten ryhtyä ehdotuksia toteuttamaan. Mehän tiedämme, että Euroopan menestyksen kannalta on oleellista, että olemme kilpailukykyisiä myös digitaalisessa maailmassa. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne siitä, minkälaisena te näette Euroopan tilanteen tällä hetkellä. Jos katsomme, mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti Aasiassa, Yhdysvalloissa? Katsotteko, että Eurooppa on riittävän kilpailukykyinen? Olemmeko riittävän nopeita? Vai onko ongelmana edelleenkin se, että olemme hieman liian hitaita, byrokraattisia, meillä on niin paljon hallintoa, hallintotaakkaa, että emme ole riittävän nopeita digitaalisessa maailmassa? Jos pitäisi valita pari kolme tärkeintä alaa, jossa pitäisi toimia aktiivisemmin Euroopan tasolla digitaalisessa maailmassa, niin mitkä nämä olisivat? Mitkä olisivat tärkeimmät toimet tällä hetkellä? Thank you very much, madam. Mr. Kolumbachev. Kiitoksia sitten Kolumbachev. Uh, thank you, Mr. Buzek. Uh, I can promise that I will... Voin luvata. Ja uh, 10. Eh, kesäkuuta olen paikalla, koska ehdokassa tulee minun maastani. Kysymykseni komissionen Ansipille koskee e-yksityisyyden säädöksiä, joista keskustellaan tai josta tullaan keskustellaan parlamentissa. Niin kuin tiedämme, GDPR on tulos voimaan 25. toukokuuta 2018, mutta komission ehdotukset e-yksityisyydestä tulevat voimaan samana päivänä. Miksi? Tämähän on erityinen lainsäädäntö, joka koskee tätä eh, GDPR, mutta miksi samana päivänä, jos me eh, lykkäisimme sitä vaikkapa muutamalla päivällä, eh, haluaisin niin, että Tämä yleinen tietosuojatus siis eh, sen ei tulisi saman aikaan voimaan, koska tämä tietysti paljon kiistakysymyksiä liittyy e-yksityisyyteen. Täällä on puhuttu evästeistä, eh, selaimista ja eh, asioista, jotka liittyvät tieto, tietotekniikka alueen yritysten operaattorien tällaisiin muudin rakentamisjärjestelmiin ja muihin. Meillä on kokenut esittelijä Rova Lauristin, mutta jos meillä olisi hiukan enemmän aikaa keskusteluun, emme lykkäisi paljon, mutta ehkä vain muutamalla kuukaudella ensinnäkin tätä. jos toiseksi annettaisiin aikaa yrityksille jälkikäteen valmistautua siihen, että ne todellakin toiminnassaan voisivat noudattaa niitä määräyksiä, jotka ovat tässä uudessa esityksessä, joka koskee ohjelmistoa. Jos vaikka tarvitsee kehittää uusia selaimia, ei sitä voida tehdä kolmessa kuukaudessa. Tässä on sanottu, että kaikki pitäisi tehdä 20, jos tehdään 25. toukokuuta, niin kaikki pitäisi olla valmiiksi 25. Eh, elokuuta mennessä. Tämä merkitsee, että laatu ohjelmistossa, jota täytyy tehdä, jotta voidaan panna toimeen tämä säädös, että sitä varten tarvitaan kuitenkin 6-9 kuukautta, ja minä siis siksi kysyn tästä e-yksityisyyden ajoittamisesta. Uh, thank you very much, colleague. Kiitoksia. Ehkä yksi yleinen kysymys vielä varapuheenjohtajalle. Sanotaan, että 70-80 prosenttia innovoinnista nykytaloudesta pohjautuu tai aikaan digitaalisen sektorin ansiosta. Jos esimerkiksi ajatellaan terveydenhuoltoalaa, diagnosointia tai kirurgiaa, niin voidaan sanoa, että tällaisten digitaalisten järjestelmien avulla kaikki on täsmällisempää ja parempilaatuista, huippulaatuista. Samaan pätee sisäis, eh, e- energian sisämarkkinoilla, kun ajatellaan vaikka älyverkkoja tai muuta, nekin perustuvat eh, digitaalisille järjestelmille. Sanotaan myös, että, että näille innovoinneille – Startupit ovat niitä, joista tulee eniten vipuvaikutusta. Mitä me Euroopan unionin voimme, voisimme tehdä niin, että saisimme rahoitusta, investoijia, sijoittajia, startup-yrityksiä varten, koska niitä kiinnostaa edelleen enemmän Amerikan markkinat kuin Euroopan markkinat. Berliinissä, Lontoossa, Milanossa ja muualla Barcelonassa meillä olisi kyllä suuret markkinat, mutta yleisesti ottaen startup-yritykset äh, haaveilevat äh, lähinnä mark- äh, Amerikan markkinoista ja pyrkivät saamaan sijoittajia Yhdysvalloista. Tiedän, että tämä on hyvin vaikeaa pohtia koko asiaa, mutta jos haluamme todella toimia innovoivalla tavalla tulevaisuudessa – niin varmasti haluttaisiin saavuttaa edistystä myös digitaalisten sisämarkkinoiden alalla ja digitaaliunionin alalla. Näin ollen meidän varmaankin olisi tuettava jollakin tavalla startup-yrityksiämme. No, tässä hyvin yksi yleinen kysymykseni. Muita kysymyksiä en näe, joten hyvä varapuheenjohtaja, voitte vastata. Thank you very much for, uh, for... Kiitos kaikista kommenteista ja kysymyksistä ja ehdotuksista. Haluaisin aloittaa yleisimmillä asioilla. Minä olen tietysti iloinen siitä, että uusi komission jäsen on nyt asetettu ehdolle, että tämän nimityksen teki Bulgarian hallitus. Kaikki nuo asiat yksistään ovat liikaa. Apua todella tarvitaan ja minä todella toivon, että Maria Gabriel selviytyy kuulemisesta täällä tässä valiokunnassa. Meillä on ollut jo tapaaminen hänen kanssaan ja minä uskon, että hän tulee olemaan hyvä digitaalisista asioista vastaava komission jäsen. Haluaisin kiittää Viral del Castillo Vera kaikesta, mitä hän on tehnyt digitaalisten sisämarkkinoiden hyväksi Euroopan unionissa. Kiitos teidän monille ihmisille erinäiset ilmiöt ovat todellisuutta Euroopan unionissa. Mutta kaikille siis tämä verkkoverailukysymys tulee toteutumaan 15. kesäkuuta. Niin kuin sanottu, kaikki televiestintäoperaattorit eivät pysty tarvo, tarjoamaan näitä palveluita kaikille rajattomasti kautta Euroopan unionin. Ja nuo yritykset, jotka joutuvat vaikeuksiin, tiedämme miksi Pohjoismaiden alueella hinnat ovat kohtuullisia ja on olemassa paketteja, jotka ovat hyvin avokätisiä – silloin tietyt rajoituksia, rajoituksia tarvitaan sille, että verkkovelaudut vastaisivat samaa, hinnaltaan samaa, mitä maksetaan kotimaassa, mutta tietenkään tämä ei merkitse sitä, että maksettaisiin korkeampia hintoja ihmisiltä kotimaassa, jotka eivät kenties koskaan käy toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Pilar Castillo mainitsi myöskin kyberturvallisuuden. Minun kannalta niin kyberturvallisuus on todella tärkeä alue. Minä ymmärsin tämän jo silloin, otin esille sen silloin, kun käytin alustavaa puheenvuoroa. Meidän täytyy löytää maailmanlaajuisia yhteisiä kyberturvallisuuden standardeja esineiden internetille – kaikki nämä pottiverkot, jotka saattavat keskeyttää globaalisten palvelujen toiminnan Yhdysvalloissa, niin Yhdysvalloissa todellakin kiinnitetään huomiota äh, esineiden internettiin ja kyberturvallisuuteen äh, esineiden internetin yhteydessä. Me tiedämme, että jos joku valmistaja tuottaa lampuja tai jotakin muuta, mikä on halpaa, joka on yhteydessä internettiin, he eivät kiinnitä huomiota kyberturvallisuuteen. Ja monissa tapauksissa, kun on joitakin tiettyjä kyberturvallisuusasetuksia automaattisesti, ihmiset eivät ole kiinnostuneet näistä asetuksista. Uuden matkapuhelimen tai tabletin ostaminen. Enemmistö muuttaa ne asetukset, jotka niissä ovat valmistajan asettamina, mutta jos ihminen ostaa vaikkapa uuden pölynimurin, ei kukaan ryhdy muuttamaan siinä olevia asetuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen. Tämä tekee ikäville ihmisille aivan niin helpoksi luoda bottiverkkoja käyttäen näitä internetin yhteydessä olevia eri laitteita. Me tarvitsemme siis yhteisen yleiset kybersuojelustandardit ajattelee menomaan esineiden internettiä, mutta pitää myöskin kiinnittää huomiota tällaiseen kyberhygieniaan. On hyvä pestä kädet ja ennen ateriaa, mutta eivät ihmiset ajattele edes sitä, miksi se on tarpeen. Se vain on tapana. Mutta kun puhumme esineistä, jotka ovat yhteydessä, laitteista, jotka ovat yhteydessä toisinaan, tämä ei ole yhtä tavallista. Ja kun puhutaan esineiden internetistä, ei ole kysymys siitä, että olisi jotakin ylellisyyttä, että olisi jokin robotti, pölynimuuri kotona. On kuitenkin järkevää, että siirtysautaan yhteydessä – jääkaappiin, eli silloin kun minä silitän, niin jääkaappiin ei tarvitse jäähdyttää minulle olutta, se voi odottaa. Jos kaikki tällaiset energiakulutuksen huiput ja vähäkulutuksen jaksot saadaan tasattua, me pystymme säästämään ainakin 100 miljardia euroa vuodessa Euroopan unionissa – Eli on järkeä siinä, että jääkaappi yhdistetään silitysrautaan. Se on kuitenkin myös hyvin vaarallista, jos ei muuteta niitä turvallisuusasetuksia, jotka ovat tehdasasetukset. Joten meidän pitää tehdä enemmän tällaisen kyberhygienian hyväksi. Sitten kun puhumme uudesta eurooppalaisesta kyberturvallisuuden strategiasta. Meidän täytyy puhua myös uudesta eh, Enisan verkkoturvallisuusviraston eh, valtuutuksesta ja se tarvitsee uuden valtuutuksen toiminnalle. Sen nykyinen valtuutus on tilapäinen. Kyberturvallisuuden osaamiskeskukset ovat tärkeä verkosto, jota tarvitaan koko Euroopassa. Meidän täytyy kilpailla kyberturvallisuustuotteiden kanssa, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa luodaan ja jotka ovat tarjolla. Nyt tällä hetkellä meidän asemamme on aika epävarma. Meidän on investoitava huomattavasti enemmän kyberturvallisuuteen. Sitten operatiiviset, operatiivinen toimintakyky, kuten sanoin aiemmin, jotkin suurimmat jäsenvaltiot eivät uneksi mistään operatiivisesta kyvystä Euroopan tasolla, koska ne pystyvät itse selviytymään näistä kysymyksistä, mutta pienemmissä jäsenvaltioissa on tarvetta sille, että on tällaista operatiivista toimintakykyä Euroopan unionin tasolla. Meidän pitää ainakin keskustella näistä kysymyksistä. Minun käsittääkseni tällainen operatiivinen toimintakyky Euroopan unionissa, jotta voidaan selviytyä kyberuhista, on jotakin, mitä tarvitaan. Tiedon vapaa liikkuvuus. Viime joulukuussa me kävimme keskustelua televiestintäneuvostossa ja neuvoston kokouksen yhteydessä oli 20 puhujaa ja 18 vaati välitöntä toimintaa mukaan luettuna juridiset toimet. He tukivat tätä kovasti, jotkut olivat hiukan epäileviä, mutta nyt <clears throat> kaikki ovat todenneet, että he antavat täyden tuen vapaalle tiedon kululle, siis tälle periaatteelle. Vain yksi neuvoston jäsenistä oli sitä vastaan. Laajensimme tätä lähestymistapaamme tiedon vapaan kulun osalta niin, että on mahdollista päästä käsiksi tietoon, joka on tallennettu toiseen EUn jäsenvaltioon. Se henkilö, joka oli tätä vastaan, uskoakseni tulee myöskin tätä vastausta tukemaan tätä vapaata, vapaan kulun periaatetta. Nimittäin suuntaus Euroopan unionissa on aika paha tällä hetkellä. Meillä on 56 erilaista lakia Euroopan unionissa 21 jäsenvaltiossa, jotka liittyvät pakolliseen tiedon paikallistamiseen. Ja sama suuntaus on nähtävissä kaikkialla kautta maailman. suuremmat toimijat pystyvät selviytymään äh, pirstaloituneen Euroopan alueella. Heille käy jopa 28 tiedon, tietokeskusta 28 valtiossa, mutta entä pienet ja, GK, pienet ja keskisuuret yritykset ja äh, startup-yritykset, eivät ne voisi pystyttää 28 tieton tiedonkäsittelykeskusta 28 jäsenvaltioon. Ja jos me jatkamme tällaisella pakollisella tiedon paikallistamisen periaatteella, niin silloin viesti henkilöille on, että pysykää kotona tai painukaa Yhdysvaltoihin, koska siellä on sisämarkkinat, joilla on 300 miljoonaa kuluttajaa. Mutta tämä viestiä me tietenkään emme halua lähettää startup-yrityksille – Syyskuussa minä toivon, että voimme tehdä ehdotuksen, joka koskee tätä tiedonvapaata liikkuvuutta, tätä koskevan lainsäädäntöesityksen, ja silloin myöskin käsittelemme kysymyksiä, jotka ovat nousseet nyt esille, kuten tiedon omistajuus, tiedon saatavuus, vastuukysymykset. Ja ollakseni täysin rehellinen, komissio ei ole valmis antamaan äh, ratkaisuja, jotka liittyvät tiedon omistajuuteen. Me tarvitsemme enemmän aikaa. Olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka totesivat, että tämä on todella tärkeä periaate Euroopan teollisuudelle. Vasta eilen meillä oli neuvoston kokous – Kukaan ei puhunut tätä asiaa vastaan. Enemmistö tukee tätä aloitetta. Sitten tämä tiedon omistajuus. Käytännössä Euroopassa, Euroopan unionissa on tällä hetkellä hyvin erilaisia käytänteitä. Joidenkin yhteistyön osalta tiedonomistajuus ei ole tärkeää laisinkaan, he vain haluavat päästä käsiksi tietoon. Esimerkiksi Scania on jo yhdistynyt internetin yli 230 000 kuorma-autoa. He ovat todenneet, että eivät he halua omistaa tietoa. Haluavat vain päästä käsiksi tietoon ja käyttää sitä. Siemens esimerkiksi, sillä on sama lähestymistapa. Siemens haluaa käyttää tietoa, mutta esimerkiksi Tom -tom samaan aikaan haluaa omistaa tiedon. Enkä minä ole valmis sanomaan, että yksi ratkaisu on hyvä ja että toinen ratkaisu sitten taas on huono ratkaisu. Mutta on tarvetta saada yhdenmukaistettu lähestymistapa. Ja näitä kysymyksiä on edelleen käsiteltävä. About copyright teolliset tekijänoikeudet. Tämä ei ole ehkä teidän valiokuntanne kysymyksiä, mutta olen nyt meiltä niiden henkilöiden kanssa, jotka sanovat, että on hyvin vaikea löytää tasapainoa eri intressien välillä. Meidän ehdotuksellamme halusimme saada tasapainon Olen kuitenkin yhtä mieltä, että aina on joku, joka on aika surullinen. Mutta meidän ehdotuksemme, joka koski teollisia tekijänoikeuksia, me halusimme laajentaa tätä alkuperämaan periaatetta ja ottaa käyttöön pakollisen kollektiivisen oikeuksien hallinnan. Ja tällä tavalla meidän tavoitteenamme on kaksinkertaistaa sisällön volyymi, joka on Euroopan kansalaisten ulottuvilla rajat ylittävästi. Joten tällä hetkellä hallinnolliset kustannukset, jotka liittyvät oikeus, oikeuksien selvittämiseen, ovat hyvin korkealla, liian korkealla tasolla. Ja se on todellinen este niille, jotka haluaisivat näyttää näitä elokuvia tai TV-sarjoja. He eivät halua olla tilanteessa, jossa he joutuvat hoitamaan tällaisia hallinnollisia kustannuksia. Ja sitten ne, jotka ovat tämän luovan työn takana, he eivät saa korja- korvauksia, jos ei ole täysin selvää, kenelle oikeudet kuuluvat, ja siksi, että on tällaisia vaikeuksia, niin ihmiset sitten mieluummin käyttävät tällaisia epämääräisiä menetelmiä, jotka eivät ole laillisia, voidakseen päästä käsiksi digitaalisiin sisältöihin, niin kuin tiedämme. 68 prosenttia elokuvien katsojista sanoi, että käyttävät tällaisia ilmaisia latauksia. Tämä on tietysti luovan työntekijöiden kannalta hank- ongelma, ei kuitenkaan niiden ihmisten kannalta, jotka käyttävät näitä. Mutta tästä eivät tekijät saa asianmukaisia korvauksia, joten tarvitsemme parempaa rajat toimintaa myöskin digitaalisten sisältöjen osalta. Enkä minä ole puhumassa suinkaan siitä, että pitäisi olla maksutonta pääsyä sisältöihin. Sitten kaupallis not uh, real demand uh, to... Uh, Kaupallinen toiminta, elokuvien näyttäminen suurissa elokuvateattereissa ei ole ainoa mahdollisuus. Miten saa tarjota ihmisille mahdollisuus, että voivat katsoa kirjoja tai elokuvia ja tätä varten täytyy saada aikaan ratkaisuja. No sitten poikkeukset esimerkiksi koulutuksen alueella. Jos professori haluaa myöskin opettaa naapurimaassa, usein heidän täytyy miettiä myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät näihin oikeuksiin, koska saattavat käyttävät sellaista aineistoa omissa esityksissään – joita koskevat eh, tekijänoikeusmääräykset ja, ja naapurimaan yliopiston professori käyttää jotakin materiaalia laittomasti, mikä johtaa sitten kenties <clears throat> suureen skandaaliin. Minä haluaisin eh, tehdä professorien elämästäkin helpompaa, mutta se olisi ole ainoa syy siihen, miksi olemme käynnistäneet tämän eh, koulutukseen liittyvän poikkeuksen. Sitten tietolouhinta. Meidän ehdotuksemme oli hyvin edistyksellinen, huomattavasti edistyksellisempi ja liberaalimpi kuin olemassa olevat säännöt esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa säännöt ovat hyvin selvät ja vapaimmat Euroopan unionissa. Olen kuitenkin yllättynyt kovasti siitä, että esittelijä ehdotti, että näistä säännöistä tulisivat vielä, tulisi vieläkin vapaammat, vieläkin liberaalimmat. Ja tällä tavalla me tuhoamme olemassa olevia yritysmalleja, jotka ovat toimineet hyvin joillakin alueilla. On siis oltava varovaisia, jotta ei tuhota hyvin toimivaa yritysmallia tekijänoikeusalueella. Sitten tämä arvo katto, niin kuin tiedämme, per month and uh, those Tämä on järjestelmä, joka perustuu siihen, että on tilaajia ja nämä tilaajat maksavat muusikkoille kaksi miljardia euroa. Ja samaan aikaan on muita alustoja, joita tuetaan mainoksilla. Ja nuo alustat, niillä on lähes miljardi, niin on lähes miljardi yhteenottoa kuukaudessa, mutta ne maksavat muusikoille vain 640 miljoonaa euroa. Eli 142 ja 2 miljardia ja sitten 1 miljardi ja 0,6 miljardia. Totta kai muusikot ovat tyytymättömiä. Tässä on olemassa tällainen arvoero. Joku käyttää heidän sisältöään maksamatta asianmukaista korvausta. Uh, Joten Katsotaanpa, miten neuvottelut etenevät parlamentissa äh, tähän value gap-kysymykseen liittyen, mutta voin vakuuttaa, että meidän täytyy antaa laillinen mahdollisuus kansalaisille käyttää laillisesti ostettuja digitaalista, digitaalista sisältöä myöskin niin, että on tämä siirrettävyys silloin, kun matkustavat muualle, mutta samana, että myöskin tekijät saavat asianmukaisen korvauksen. Eli yksi tavoitteemme todellakin on äh, tärkeä tämä siirrettävyys, mutta ei suinkaan ole niin, että olisi vähemmän merkittävää se, että tekijät saavat asianmukaisen korvauksen. Minusta nämä asiat ovat yhtä tärkeitä. Julkaisijan oikeudet ja siihen liittyvät lähioikeudet eivät ole kysymys, joka on tärkeä kaikkialla – Minä olen intensiivisesti ollut niiden puolella, jotka pyysivät tätä ratkaisua, mutta ollakseni rehellinen, lähioikeudet saatiin jo viime vuosisadan 60-luvulla, mutta lehdistä mikä ero on sitten levimerkin ja lehdistöjulkaisijan kustantajien välillä. Toisin täytyy järjestää toimittajat ja toisin täytyy järjestää muusikot studioon. Ja tuolloin nuo lehdistökustantajat halusivat todeta, että he ovat vain tällaisia välittäjiä. Eivätkä he pyytäneet näitä lähioikeuksien. tiedä, mutta heillä kuitenkin on oikeus näihin oikeuksiin. Niin, öö, aikaa menossa nopeasti, kun minä puhun tässä, miten näistä alustoista oli puhetta. Tämä komissio ei ota horisontaalista lähestymistapaa silloin, kun puhutaan alustoista, koska on aivan liian helppoa tappaa innovaatioita ylisäädellyillä alustoilla. Meillä on hyvin erilaisia alustoja, joten me päätimme käsitellä tätä asiaa tapaustapaukselta. Myöskin tämä äm, korvauskuilu, äh, value gap kysymys, tulemme käsittelemään sitä, kun puhutaan sitten myöskin tästä ilmoittamisen periaatteesta. Meidän täytyy puuttua siihen tai tai yhteistoimintatalous, miten suojella kuluttajia. Nämä ovat kysymyksiä, joihin täytyy puuttua. Se, että sitten ei, saa, ei ole kattavuutta moottoritiellä ajaessa, minä en pidä siitä. Esimerkiksi Lapissa ei ole väliä sillä, onko Suomen tai Ruotsin puolella. Siellä on erinomainen 4G-kattavuus, mutta väestöä on siellä alle yksi henkilö neljä kilometriä kohti. Länsi-Euroopan maissa, jos matkustaa Brysselistä Strasburgiin, kymmeniä kilometrejä ilman, että on katetta, kattavuutta. Silloin ei pääse internettiin, mutta ei voi soittaa edes puheluita. Miten näin voi olla? Lapissa, jossa on kapeita teitä, jossa pitää, voi, voi kestää tuntikausia, kun auto tulee vastaan ja sitten kuitenkin on 4G-verkon kattavuus. Täällä on neljä kaistaa liikenneruhkaa eikä kattavuutta. Me voimme kenties eh, elää ilman tätä kattavuutta vielä tänään, mutta huomenna, kun meillä on olemassa autot, jotka ovat itseohjautuvia, tarvitaan syvempää yhteistyötä eh, taajuuksiin liittyvissä kysymyksissä with the startups. Uh, yeah. Uh, I... <laughs> Startup-yrityksistä. Myllytti varmaankin jo totesi, että todellinen ongelma on EU-markkinoiden pirstaloituneisuus. Kun luodaan digitaaliset sisämarkkinat, me autamme myöskin startup-yrityksiä, koska markkinat, äh, jos ne pysyvät nyt pirstaloituneina, niin se, että pystyisi toimimaan täällä Euroopan unissa tai käynnistämään toimintaa on huomattavasti vaikeampaa kuin Yhdysvalloissa. Meidän pitää luoda sisämarkkinat eh, Euroopan unioniin. Haluamme myöskin auttaa suoraan näitä startup-yrityksiä, luoda niille tällaisia eh, toimintakeskuksia, luoda myöskin verkkoja, joissa ne ovat mukana auttaa ne verkottumista. Ja sitten mitä tulee riskipääomaan silkin osalta, tässä on tärkeää, että on suuret markkinat. Toki näin on. Suuret kiitokset teille, hyvä varapuheenjohtaja, tästä perusteellisesta, hyvin kattavasta puheenvuorostanne koskien monia aiheita. Olen varma, että meillä tulee vielä jatkossakin mahdollisuuksia tavata toisemme. Haluaisitteko vielä puhua? Is over then e-privacy was a question here. And... Niin, täällä esitettiin kysymys e-privacysta ja joku muukin sitä kysyi No kyllä, että voitte siihen vielä vastata, olkaa hyvä. No, melkein puoli tuntia tässä on jo mennyt. Limitsit. Okay. Mutta tehän sanoitte, että minulla on rajattomasti aikaa. No niin, toki muuten paitsi, että ehkä jäsenten kärsivällisyydellä on rajansa. Minä kyllä istun täällä. No vielä viimeinen huomiomme tästä e-privacy-asetuksesta. Tämä kysymys kuuluikin, miksi samana päivänä, kun hyväksyttiin yleinen tietosuojasetus, niin sen, tämä tuloksethan riippuvat neuvottelusta parlamentissa ja trilogeista ja, ja sitten saamme lopullisen päivämäärän, josta oli kysymys. Eli koska täysin saadaan täytäntöönpantoa tämä sähköisen viestinnän tietosuoja asia. Tarkoituksena oli kuitenkin välttää se, että olisi eriäviä tulkintoja eri jäsenvaltioissa. Ja tästä syystä pyrimme siihen, että, että voisimme täytäntöönpanna näitä samana päivänä. Todella tämä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus on todella tärkeä Euroopan unionin tarpeita ajatella. Meillähän on tänä päivänä tämä sähköisen viestinnän tietosuoja-direktiivi, mutta sen täytäntöpano oli varsin eriävä 28 Euroopan jäsenvaltiossa, joten tämän eh, sähköisen viestin tietosuojadirektiivin mukaan viestinnän luottamuksellisuus on taattu, kun puhutaan televiestinnästä, mutta näin ei ole silloin, kun puhutaan OTTstä. Meidän on siis saatava aikaan yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet. Nyt puhutaan, että viestinnän luotet luotettavuus ja luottamuksellisuus on taattava myös silloin, kun puhutaan viestintävälineistä, joita meillä ei vielä edes ole. Eli tulevatkin ratkaisut olisi huomioitu ja sitten päästäisiin televiestinnän palvelun tarjoajien ja OTTn kanssa tasavertaisen tilanteeseen, Kuten tiedämme, televiestintäoperaattorit voivat prosessoida dataa ja parantaa omien palveluidensa tasoa. Tätä dataa ei voida myydä esimerkiksi mainontaa varten, niin kuin OTT tekevät, eli avoimen internetin kautta tapahtuvassa jakelussa. Näin tehdään. Sanotaan, että ihmiset antavat hyväksyntä ja siihen hyväksynnän pohjalta myös televiestintäyritykset voisivat myydä, voivat myydä dataa ja prosessoida dataa, joka niillä on hallussaan. Tiedän, tiedän toki, että erityisesti sanomalehtitalot ovat huolissaan näistä prosessivälineistä, mutta mitä vaihtoehtoja meillä on? Mennäänkö eteenpäin evästeiden kanssa? Mehän tiedämme, että 90 prosenttia ihmisistä eivät halua vain tiikata noita laatikoita, koska ei kukaan kiinnitä huomiota, mitä siellä lukee ja mistä oikeastaan sovitaan. Sitten jotkut ovat pyytäneet, että olisi suunnittelun, suunnitteluvaiheessa hyvin vahvat, vahva yksityisyyden suoja. Komissio ehdottaa jotakin, joka olisi tässä välimaastossa, että olisi jonkinlaisia vaihtoehtoja, joista voi valita näissä hakuohjelmissa sitten ihmiset voivat tehdä oman valintansa ja voivat myös muuttaa valintoja myöhemmin jos meillä on sitten näitä medisidosryhmiä sanomalehtitaloilla olisi hyviä ja ajatuksia siitä, kuinka ehdotuksemme vielä paranisi entisestään, niin, niin komissio on kyllä avoin ehdotuksille. Kiitoksia kärsivällisyydestä, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia erittäin hedelmällisestä yhteistyöstä, jota olemme tähän asti voineet harjoittaa komission ja ITRE-valiokunnan välillä ja odotan innolla jatkoa. Joudun pahoittelemaan, kun jouduin kiirehtimään teitä tässä äh, lopussa. Varmaankin tämä oli minun virheeni, mutta hieno keskustelu. Suuret kiitokset tästä. Tämä on muutamille jäsenille erittäin tärkeää. Kiitoksia hyvin perusteellisista vastauksista. Suuret kiitokset, herra varapuheenjohtaja. Uh, dear friends, next meeting of our committee 20... No niin, sitten 22. kesäkuuta seuraava kokouksemme. Olkaa valmiina. Odotettavissa erittäin kiinnostavia keskusteluja. ITRE-valiokunnan valio, valiokunnan kokous 21. toinen kesäkuuta. Kiitos. Hearing at, uh, one... Siis kuulemistilaisuus tänään lounaalla. Hieno ajankohta teille puoli kahdelta tekee hyvää linjoille, älkää menkö lounaalle, tulkaa kuulemiseen.